Ei ole, joten pöytäkirja on täten hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, to- yhdessä voimme toivottaa tervetulleeksi lehterelle istuvan Ales Bialjatskin. Hän on Viasna ihmisoikeuskeskuksen puheenjohtaja, valko kirjailija ja aktivisti. Hyvä vielä. Arvoisa Rabia Litski, lähes kolmen vuoden vankeuden jälkeen 21. kesäkuuta teidät vihdoinkin vapautettiin. Me olemme pan- kamppailleet pal- hyvinkin paljon teidän vapautuksenne puolesta ja teidät siten myöskin vapautettiin ja täällä teidät on asetettu ehdolle Saharov-palkinnon saajaksi ja minä olen erittäin iloinen siitä, että olette täällä vapaana miehenä seuraamassa meidän keskustelujamme. Tervetuloa ja kunnioitan rohkeuttanne. Ja seuraava asia esityslistalla on neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta Italian puheenjohtajakauden toimintaohjelma. Toivotan siis tervetulleeksi keskuutemme Italian pääministerin Matti Renzi. Arvoisa pääministeri,